kirjaisuuden tämän journalistin kunniaksi. Hän taisteli ihmisoikeuksien puolesta Tsetseniassa. Kyllä, edustaja Harms. Tämä asia, josta mainitsette, niin minun täytyy kertoa parlamentille, että puhemies Pusek on antanut julkisen lausunnon, jonka nyt luen teille. With great sadness, I have learned... Hyvin surullisena olen kuullut, Natalia Estemijovan traagisesta kuolemasta. Hänet siepattiin aiemmin tänä päivänä Grosnissa. Euroopan parlamentin puolesta haluaisin ilmaista myötätuntomme osoituksen äh, menehtyneen henkilön perheelle. Natalia Stemilova oli ihmisoikeusaktivisti. Hän oli äh, johtava tutkija ja hän tutki Tsetsenian asioita. Vuonna 2005 hänelle myönnettiin Robert Schuman mitali Euroopan parlamentin EPP-ryhmä tämän myönsi. Me Euroopan parlamentissa olemme arvostaneet hänen työtään kovasti ihmisoikeusrintamalla. Hän on edistänyt demokraattista tilivelvollisuutta ja oikeusvaltion periaatteiden täytäntöönpanemista. Me vetoamme Venäjän viranomaisiin, jotta nämä aloittaisivat täysimittaisin tutkimuksen siitä, mikä oli tämän kuoleman syy, ja venäläisten tulisi viedä vastuulliset tahot oikeuteen. Euroopan parlamentti on aina halunnut edistää demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia. Sen vuoksi meidän velvoitteemme on tukea kaikkia niitä, jotka ovat taistelleet kaikkialla maailmassa näiden arvojen puolesta ja osoittaa heille solidaarisuutta. Kaikkien tällaisten henkilöiden puolesta meidän täytyy taistella kuin tämä edesmennyt journalisti. Kiitos. Okay, and now, Mrs. Harms. Ja nyt, eh, hyvä rouva Harms puhemiehistö suostuu teidän ehdotuksenne ja me pidämme minuutin hiljaisuuden Natalia Stemirovan kunniaksi. No niin, hyvät naiset ja herrat, esityslista on nyt päätöksessä ja saatte sitten esitys, pöytäkirjan etenne, joten nyt sitten keskeytämme kokouksen. Istunto päättyy.